Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tiedämme oikein hyvin, että täysistunto on juuri loppumaisillaan, ehkä minuutin kahden sisällä, joten aloitetaan heti täällä, koska kello on jo kolme minuuttia yli seitsemän. Tervetuloa komission jäsenehdokas ja varapuheenjohtaja Maros Shevchovic tänne kuulemistilaisuuteen, joka on toivon mukaan viimeinen kuulemistilaisuutemme tänä vuonna. No niin, katsotaan nyt, kuinka käy. Meillä on täällä Envi ja Itre-valiokunnat paikalla kuulemassa ja olemme kolmen viikon aikana tottuneet näihin yhteisiin valiokuntakokouksiin, joten ehkäpä meidän pitäisi tavata tällaisissa yhteisissä kokouksissa tulevaisuudessakin, ei pelkästään kuulemisissa, koska se antaa työ, työllemme tukea kaikessa suhteessa. Joten tervetuloa kaikki kollegat tänne paikalle ja tervetuloa Euroopan unionin julkinen mielipide tänne myös, koska kyseessä on avoin kuulemistilaisuus, kansallis, kansalaisjärjestöt, teollisuus, teollisuuden edustajat ja kaikki ovat täällä paikalla. Ja sanottakoon heti aluksi, että parlamentin internetsivuilla on streamlining-versio tästä, tästä ajantasainen versio kuultavissa, joten tervetuloa kaikille myöskin sitä kautta. Herra Shevchovic oli kuultavana jo kuulemis- ja avaruusasioissa kuultavana Itren kuultavana myös siis Itre oli silloin tällaisena assosioituna valiokuntana mukana ja myöhempinä, myöhemmin sitten molemmat valiokunnat totesivat, että Shevchovic oli kollegion jäseneksi pätevä, joten kysymys ykkönen sai positiivisen vastauksen tuossa tilaisuudessa. Ja lisättäköön, että siitä syystä meidän täytyy nyt tänään keskittyä uuteen Shevchovicin salkkuun, ja hän on siis energiaunionin asioista vastaava puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tämä on kaikkein tärkeä, tärkein asia. Meille on tärkeää erityisesti sisämarkkinat, energia, toimitusten turvallisuus, toimitus ja uusien energiamuotojen ja uusiutuvan energiavarojen kehittäminen ja energiaverkkojen toimivuus ja Euroopan laajuisten verkkojen kehittäminen energia- ja teollisuussektoreilla. Nämä ovat kaikki tärkeitä asioita tulevalla vaalikaudella ja ITRE-valiokunnan jäseniä kiinnostaa kovasti kuulla, kuinka Maros Shevchovic aikoo näihin lukuisiin haasteisiin tarttua. Kaikki te kollegat olette saaneet asiakirjoja etukäteen tutustuttavaksenne. Ensinnäkin varapuheenjohtaja ehdokkaan tehtävänantokirje, hänen CVnsä ja sitten myöskin taloudellisten suhteiden ilmoituskirje ja kirjalliset vastaukset kirjallisiin kysymyksiimme. Eli, ja sitten juuri valiokunta, oikeusasioista vastaava valiokunta, piti kokouksensa tänään juuri kello kuudelta, eli tunti sitten, emmekä ole vielä saaneet jurivaliokunnan kirjettä vai olemmeko saaneet? Ai, olemme juuri saaneet uunituoreen kirjeen, anteeksi. Joten ihan viimeisen kahden kolmen minuutin aikana se on meille saapunut. Ja onko se jaettu? Ei ole jaettu, vaan jaamme sen teille sitten tuota pikaa. Saatte sen ennen huomisaamua ilman muuta, koska meillä on arviointikokous sitten koordinaattoreiden kesken silloin. Eli kaikki tiedot on saatavilla. Ja jos nyt saan pyytää, niin kollega Lavia käyttämään puheenvuoron ensin. Kiitoksia kollega Busek. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission ehdokkaan ja Euroopan energiaunionin varapuheenjohtaja ehdokkaan Maro tervetulleeksi. Hän on ollut diplomaattina urallansa Slovakian ulkoministerin ministeriön edustajana äh, eri tehtävissä. 2004 hän on ollut Slovakian edustajana, äh, pysyvän edustuston edustajana Euroopan unionissa. Ja sitten hänestä tuli äh, koulutusasioista, kulttuuriasioista ja nuorisoasioista vastaava komissaari. Ja sitten 2010 vuonna hän oli varapuheenjohtajana instituutioiden välisissä suhteissa vastaavassa, vastaavissa asioissa on toisessa komissiossa. Viimeisissä eurovaaleissa 2014 hänet valittiin äh, hänet valittiin varaehdokkaaksi tänne parlamenttiin. Ja tämä komissio, komission tehtävä, komissaaritehtävä on äärimmäisen tärkeä, johon hänet nyt on asettu ehdolle, koska hänen tehtävänään on koordinoida eri komissaarien tehtäviä esimerkiksi ilmastoasioiden ja energiaasioiden ja ympäristöasioiden ja kalastusasioiden ja äh, meriasioiden yhteistyötä. On tärkeää luoda tehokas ja kunnianhimoinen ilmasto politiikka ja vähäpäästöinen ilmastopolitiikka ja on tuettava myöskin vihreää kestävää kasvua. Energiaunionin varapuheenjohtajan tehtävänä on nimenomaan koordinoida sitä, että energiaunioni olisi kestävä ja pitkäaikaista, pitkälle tähtäävää energiapolitiikkaa hyödyntäen. On harjoitettava tehokasta johtajuutta, jotta saataisiin Euroopan unionille aikaiseksi vahva ja yhtenäinen asema kansainvälisissä neuvotteluissa koskien ilmastonmuutosta. Jos ajatellaan 2015 vuoden Pariitin, Pariisin hoitokokousta, jossa pitäisi saada ilmastoasioista aikaan tärkeä kansainvälinen yleiskokous. Tänä komissaarin on vastuussa vihreän kasvun, eh, kasvua edistävistä asioista ja uusien energialähteen edistämisestä tehokkaalla tavalla energiapolitiikan alalla 2020 eh, horisontin puitteissa. Ilmastopolitiikka Euroopassa on äärimmäisen tärkeää uudistaa hiilimarkkinoita Euroopassa, erityisesti eh, päästökauppa järjestelmää. Ja varmasti kollegat käyttävät tästä asiasta puheenvuoroja tässä kuulemistilaisuudessa. Ja annan nyt sitten puheenvuoron kollega Busekille, joka vielä hahmottelee tarkemmin tämän tilaisuuden kulkua. Kiitos. Kuulemisen rakenne on itse asiassa sama kuin kuusi päivää sitten viime tiistaina, mutta muistutan teitä kaikkia, meitä kaikkia vielä siitä, että äh, komission varanpuheen johtaja ehdokas saa pitää ensiksi alkuun 30 minuutin alustuspuheen ja äh, sitten viiden minuutin loppupuheenvuoron. Ja tämän alkupuheen vuoron jälkeen on aikaan 41 kysymykselle parlamentin jäseniltä EFDD ei saa kysymys mahdollisuutta. Ja keskustelu käydään ping-pong-periaatteen mukaisesti, siis jokaisella on kolme minuuttia aikaa kysymykseen ja kaksi minuuttia vastaukseen, eikä lisäkysymyksiä voi esittää. Ja ensimmäinen kyselykierros tulee poliittisten ryhmien edustajilta ja sen jälkeen 162 kaksi kohdan mukaisesti kaikki komission ehdokkaat saavat tietyn puheajan 10 sekuntia on sallittu ajan ylitys, jos sopii, ja viisi sekuntia taas kaikille parlamentin jäsenille on sallittu aika ylittää puheaikansa, ja sen jälkeen mikrofoninne suljetaan valitettavasti ja äh, siis äh, näette myöskin pienen varoitusmerkin ennen kuin tuo äh, kielen tuo, äh, puheaikani loppuu ja tulkkaus on tarjolla kaikilla kielille. Toivon, että puhutte äh, hitaasti sillä tavalla, että tulkkaus toimii kaikilla näillä äh, Euroopan unionin virallisen kielellä, joten voitte käyttää siis äidinkieltänne. Ja nyt annan puheenvuoron komission varapuheenjohtaja ehdokkaalle.